ovat pyytäneet eh, edustaja Ingeborg Kreslen parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä johtuen hänen kohdistuvan tut, kohdistuvasta tutkinnasta. Ranskan vastaavat viranomaiset ovat pyytäneet Steve Brioisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä johtuen esitutkinnosta. Työjärjestyksen mukaisesti nämä pyynnöt välitetään Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnalle. Olen saanut